Puhemies. Liebe. Hyvät kollegat, julistan täten torstaina 19. helmikuuta 2009 keskeytyneen Euroopan parlamentin istuntokauden jälleen avatuksi. Dear colleagues. Hyvät kollegat, sanon tämän nyt sen maan kielellä, jota tämä hirvittävä tapahtuma koskettaa. Hyvät kollegat, te lienette kuulleet surulliset uutiset viikonloppuna tapahtuneesta hyökkäyksestä Pohjois-Irlannin Massereen armeijatukikohtaan, jossa murhattiin kaksi sotilasta, Mark Quincy Birminghamista ja